Okay, colleagues, we move to the... Hyvät kollegat, sitten äänestysselitykset. Aloitetaan Grisbekin mietinnöstä. Ensimmäisenä puhuu herra Deva. Minuutti. Muistutan puheajasta. Herra Deva, Herra Deva. Mr. Deva. Herra If you wish to speak, if not... Siis jos haluatte puhua, jos ei, niin ei sekä ole ongelma. Uh, Madam Chairman, Rouva puhemies, yksi tärkeimmistä asioista, jotka liittyy meidän lainsäädäntöperinteeseemme yhdistyneessä kuningaskunnassa, on Magna carta perinne Eli että ketään ei pitäisi pidättää ilman syytä ja häntä ei voida pitää vankilassa pitkiä aikoja ilman syytä. Tämä perinne koskee myös itse monarkkia ja tämän ollut yksi tärkeimmistä asioista meidän lain järjestel, lakijärjestelmässämme. Eli syytön kunnes toisin todistetaan. Jos meillä on toinen rakenne, niin valtiosta tulee dominoiva osapuoli ja sitten kansalainen on heikommassa asemassa. Mutta jos valtion täytyy todistaa syyllisyys, niin, niin silloin kansalaisen oikeudet ovat etusijalla. Kiitos herra Deva. Sitten rava Morvai. Kiitoksia kovasti. Syyttömyys olettamasta voidaan todeta, että tämä on erittäin tärkeä mietintö, joka puolesta äänestienkin ja varsinkin siitä syystä, että syyttömyysolettama on erittäin tärkeä periaate kansalaisille. Näin voidaan puolustaa yksittäistä kansalaista vallan väärinkäytöksiä vastaan. Ennen kaikkea silloin, kun on kyse tapauksesta tai väitteistä, joiden taustalla on poliittisia periaatteita, kuten Romaniassa on Istvan Beket-tapauksessa tehty ja unkarilaisen vastaan ryhdytty toimiin. Siksi syyttömyys on niin tärkeä ja viranomaisten tulisi sitä myös noudattaa. Viranomaisten pitäisi esittää näyttöä osoittaakseen syyllisyyden. Näin ei ole käynyt mainitsemassani tapauksessa. Jonkun pidättäminen tai säilyttäminen lyhyeksikin aikaa. Kiitos. Sitten herra Pospisil. Kiitos rouva puhemies. Äänestin puolesta. Eilisen keskustelussa Selitin, miksi mielestäni on tärkeää, että saadaan yhteinen menettely käyttöön Euroopassa. Meillä on yksi eurooppalainen pidätysmääräyskin ja muutakin. Mutta silloin minulla on ollut aikaa sanoa, että on hyvä, että ehdotus on mennyt läpi Euroopan parlamentin eh, muuttamassa muodossa, joka poisti joitakin komission ehdotuksen puutteita on hyvä poistaa poikkeukset sääntöön, että todistustaakan täytyy olla aina syyttäjällä, siis valtiolla, ei kansalaisella. En tiedä, miksi komissio tätä perustavaa periaatetta halusi rikkoa. Monia tulkintoja hienosäädettiin myös, kuten rikosoikeusmenettelymääritelmä. Eli parlamentin versio on varmasti parempi. Paldies jums, Hermamirkins. Nevainīguma ir viens no vissvarīgākajiem. Kiitoksia. Syyttömyysolettama on yksi kaikkein tärkeimpiä periaatteita oikeusjärjestyksessä. Se on ikään kuin raamatun sanaa. Siksi syyttömyysolettama on niin laajasti levinnyt kaikkialle maailmalle. Ajatus on erittäin hyvä ja se on myös toteutettava käytännössä. Minä olen tukenut tämän päivästä päätöstä. Uskon, että rikosoikeudellisissa menettelyssä ei pitäisi käyttää voimaa. On erittäin tärkeää, että ei väitetä ketään syylliseksi ennen kuin hänet on osoitettu syylliseksi. Se, mitä tähän on kirjattu todistustaakastakin, on äärimmäisen tärkeää. Minä uskon, että tämä on erittäin tarpeen myös yhteisössämme. Korostan vielä sitä, että äänestin tämän puolesta, koska minä uskon, että Tämä on äärimmäisen tärkeää meidän kansalaisille. Thank you, Mr. Kelly. Kiitos, herra Kelly. Kiitos. Äänestin tämän mietinnön puolesta ja olen iloinen siitä, että useimmat äänestivät sen puolesta, koska tämä oli erittäin järkevä ehdotus. Ja, ja lehdistölle muun muassa ei saa antaa tietoa, jos se vaarantaisi menettelyä. Sitten todistetaakka ja myös se, että voimaa ei saa käyttää. Ja myös se, että syytetään täytyy olla paikalla. Tämä on erittäin tärkeää, että rikosjärjestelmä on oikeudenmukainen. Tämä on avoin ja selkeä tapa toi, toimia. Ja tämä painottaa sitä, mitä EU on, arvojen Eurooppa, joka kunnittaa, kunnioittaa kaikkia, ja tämä on erittäin tärkeä tekijä. Kiitos. Mr. Hannan. Kiitoksia, herra Hannan. Kiitos, rouva varapuhemies. 800 vuotta sitten perustettiin habeus corpus periaate, eli ei pitäisi joutua pidetetyksi ilman syytä. Ja nyt sen nimissä, että luodaan eurooppalaista rikosoikeusjärjestelmää ja erityisesti eurooppalaisen pidätysmääräyksen kautta tästä periaatteesta luovutaan. Minä olin vaalipiirissäni mukana tapauksessa, jossa nuori mies selvästi oli väärä identiteettikysymyksessä, niin hän, hänet pidätettiin kaksi vuotta Kreikassa. 11 kuukautta huonommissa vankilassa Euroopassa. Rikoksen vuoksi, joka hylättiin äh, tuomioistuimessa melkein heti, koska se oli niin selvästi väärä tapaus. Tämä ei ole syyttömyysolettama. Se, että pidätetään ilman, että näin pitkän aikaa ja ei tule edes syytettä, niin voidaan vain tehdä se johtopäätös, että prosessi on rangaistus itsessään oikeuden käsittely. Eli nyt Magna Kartan juhlavuonna, kun väitetään, että Euroopan unioni takaisi meille syyttömyysolettamaan, niin se on ihan loukkaavaa. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra Hanan. Sitten herra Polchak. Kiitos puheenvuorosta, puhemies. Minä haluaisin todeta ensin, että viime vuonna oli kulunut 800 vuotta Magna Carta Libertatumin hyväksymisestä. Täällä parlamentissa on syytä korostaa substantiivisen oikeuden takeita oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamiseksi, mutta meidän täytyy myös menettelytapasäännöt taata, jotta voidaan toteuttaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Joissakin maissa tilanne on sellainen, että periaatteet ovat toimineet vuosisatojen ajan. On mahdotonta, että me rupeamme nyt heikentämään näitä takeita luomaan poikkeuksia, myös ajatellen ihmisoikeussopimusta. Varsinkin kun takeet ovat onnistuneet jo usean vuosisadan ajan. Siksi äänestin tämän puolesta. Thank you. We move to... Sitten Rova Fordin mietintö henkilösuojaimista. Ensimmäisenä herra Mikkins kopienas mēroga legāli sistēmā individuālu aizsardzības līdzekļu atrašanai vienota tirgu. Kiitos. On erittäin tärkeää, että on henkilön suojaimet. Täällä on jo pitkä historia Euroopan unionissa jo vuodesta 1989 on keskusteltu tästä kysymyksestä ja on erittäin tärkeää, että direktiiviä nykyaikaistetaan, koska se on tarpeen yhtenäismarkkinoille. Uskon, että henkilön suojaimet ovat tärkeitä, kun puhumme muun muassa palomiehistä, mutta tämä koskee myös muita henkilöitä. Me tarvitsemme eri laatusääntöjä ja eri sääntöjä, mitä käyttöön tulee. Mielestäni tämä on erittäin hyvä mietintö ja haluaisin painottaa vielä kerran, että äänestin tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Kiitos, herra Kelly. Kiitos taas, puhemies. Minä äänestin myös tämän mietinnön puolesta. Tietysti esittelijä Vicky Ford on tehnyt paljon työtä ja hän ansaitsee paljon kehuja tästä työstä. ja nyt vaatimuksenmukaisuuden arviointi tulee, se on hyvä. Ja yhteistyöt pitäisi olla tuotteessa, josta markkinaseurantaviranomaisten työ helpottuu. Tuen esittelijää ja esittelijän vaatimusta myöskin kielivaatimuksesta, kuten se, että käytetään maahantuojaamaan virallista kieltä markkinoinnissa ja käytetään sellaista kieltä, joka, jonka kuluttaja helposti ymmärtää, erityisesti varo-ohjeiden osalta. Erityisesti kun esittelijä vaatii sitä, että tuottaja varmistaa, että ohjeet ovat selkeät ja ymmärrettävät ja varmistaa, että täytyy tarkistaa standardit, että ne ovat asianmukaiset. Tämä ja avoimuus ovat erityisen tärkeitä siis, jotta voidaan varmistaa maksimisuoja kansalaisille henkilön suojaamisen osalta. Kiitoksia sitten herra Hannan. He left. Hän lähti. Herra Polčák. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. Kiitos, puhemies, puheenvuorosta. On tosiasia, että henkilön suojaimet kulkevat käsikädessä teknisen kehityksen kanssa. Tässä on paitsi mahdollisuuksia, myös omat vaaransa. Ne liittyvät myös sisämarkkinoiden periaatteeseen. Henkilösuojain sääntöjen kohentaminen vaikuttaa tietenkin myös talousarvioon tai työntekijöiden rahan käyttöön. Olen kiitollinen kuitenkin ehdotuksesta, kiittäisin esittelijää hyvin työstä. Minä olen nyt päättänyt, että haluan käydä läpi hyvät ja huonot puolet eri kysymyksissä. Voin vain todeta, että henkilön suojaimessa ei pitäisi nyt unohtaa mahdollisuutta tarttua tähän tilaisuuteen. Ongelmia kyllä on, mutta kuitenkin tähän täytyy tarttua. Thank you. We move to report still. Sitten Stylerin mietintö kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet. Herra Novikkins. E, Kiitos. Monet EU-kansalaiset käsittelevät öljyä e, tai puuta tai muuta lämmittääkseen kotinsa mutta kaasumaiset polttoaineet ovat kuitenkin kaikkein suosituimpia. Usein käyttäjät ovat maantieteellisesti lähellä näitä polttoaineita, mutta mielestäni turvallisuutta tulisi kuitenkin vielä parantaa. Ihmiset voivat loukkaantua, kun he käyttävät kaasua, jos sitä ei käytä oikealla tavalla. Eli me tarvitsemme sääntöjä. Kiitos. Thank you, Mr. Kelly. Kiitos, herra Kelly. Kiitos jälleen, puhemies. Kuten edellisessäkin mietinnössä, esittelijä Catherine Styler – ansaitsee kehut. Se on hyvin järkevä mietintö. Eli äänestin sen puolesta. Se on tärkeää, koska se muuttaa direktiiviä olemassa olevaa. Ja se saattaa loppuun sisämarkkinat tältä osin. Kuultiin puheenjohtajamaltakin siitä aamulla. Se on kovasti muodissa nyt. Erityisesti kaasuun liittyen, koska kaasusta tulee tärkeä osa myöskin silloin, kun siirrytään uusiutuvia kohti. Siinä kaasu on välittävä tekijä. Eli kaasulaatteiden pitäisi olla hyvin korkealaatuisia, koska jotkut boilerit esimerkiksi voivat erittäin häkää, sehän on tappava aine. Mutta näillä ehdotuksilla voidaan varmistaa mahdollisimman korkea suojan ja standardien taso. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraava mietintö köysiratalaitteistot. Edustaja Lopes Isturis White. Ensimmäisenä Rova Anderson. There are many thousand... On tuhansia köysiratalaitteita Euroopassa tänä päivänä. Niitä on turvallisia niin, että ihmiset voivat luottaa myös turvallisuuteen. Uusi asetus auttaa takaamaan sen, että voidaan taata korkeat standardit niiden rakentamisessa, myös urheilussa tai kaupunkiympäristöissä. Koska omassa ryhmässäni olen vetänyt tätä asiaa, olen kiitollinen näistä uusista säännöistä ja hyvä, että ne hyväksyttiin niin suurella enemmistöllä parlamentissa. Olen myös kiitollinen siitä laajasta työstä, jota on tehty, jotta kohennusta saadaan säännöstöön köysiratoslaitteistoa varten niin, että se on selkeästi laadittu niin, että meillä on hyvät seuraamukset, jotta voidaan ennaltaehkäistä rikkomukset. Thank Kiitos, herra eh, Kiitos, rouva puhemies. Euroopan unioni on johtavassa asemassa, kun puhutaan köysi ratalaitteistoista. 60 prosenttia köysiratalaitteistoista on Euroopan unionissa. EU:ssa myös valmistetaan näitä köysiratalaitteistoja. Siksi onkin aivan oikein, että tämän uuden asetuksen avulla parannetaan tilannetta, eli uusia standardeja otetaan käyttöön. On myös tärkeää, että Tämä ei vaikuta historiallisiin köysiratalaitteistoihin, joten äänestin puolesta. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Rakeli. Kiitos taas puhemies. Kuten kahdessa edellisessä mietinnössä, niin tässäkin mietinnössä saadaan mahdollisuus saattaa loppuun sisämarkkinat. Me tietysti äänestin puolesta. Olen keskustelussa mukana eilen ja monet jäsenet ei ollut yllätys, että puhuivat puolesta. Tämä ei ole ehkä kovin korkean profiilin lainsäädäntöä, mutta siitä huolimatta sen myötä EUn kansalaiset saavat parempaa turvaa koska harmonisoitujen sääntöjen ja standardien soveltaminen köysirautalaitteistojen sääntöihin, infrastruktuuriin ja markkinointiin on tärkeä osa työtä, joka hyödyttää yleis- yleisöä. Historiallisten järjestelmien pois jättäminen tästä on järkevä lähestymistapa, joten kiitos esittelijälle. Thank you very much. Kiitos, herra Hanan ei ole paikalla, joten siirrytään seuraavaan mietintöön. Kolumbian rauhanprosessi. Herra Pospisil. Eh, dovol... Kiitos, minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Halusin puhua, koska usein me keskustelemme ihmisoikeusrikkomuksista maailmalla. Puhumme aseellisista konflikteista, sisällissodista eri puolilla maailmaa. Ja nyt meillä on myönteinen poikkeus tähän. Tämä päätöslauselma kiittää Kolumbian rauhanprosessien eteenpäin viemisestä. Siksi mielelläni äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Puoli vuosisataa on sisällissotaa käyty tuossa maassa, Kolumbiassa, mutta vihdoinkin on valoa näkyvissä niin että konflikti voitaisiin päättää. Hallitus on aselevon nyt käynnistämässä aseellisten ryhmien kanssa. Tätä on valmisteltu yli neljä vuotta ja mielestäni tämä on erittäin hyvä tilanne. Jos ratifiointi onnistuu tänä vuonna, niin varmasti rauha palaa Kolumbiaan. Tämä Mikens. Kiitos että herra Mikens. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kansalaissota Kolumbiassa on yksi pisimmistä konflikteista modernissa historiassa. Satoja tuhansia ovat, ovat menettäneet henkensä, perheensä. Minä olen tavannut Kolumbian presidentin. Euroopan parlamentin valtuuskunta matkusti Kolumbiaan viime vuonna. Saimme hyviä tuloksia aikaiseksi. Viides artikla sopimuksessa liittyen uhreihin. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Osapuolet kohtasivat monia ongelmia, mutta Chile, Norja, Vatikaani mutta on tärkeää kuitenkin, että me otimme askeleen eteenpäin. Kiitos, Hanan ei ole paikalla, joten tämänkin mietinnön käsittely päättyy. Istunto keskeytyy kello 15 asti. Kiitos.